Kyselytunti päättyy ja seuraava istunto on huomenna 18. 18. syyskuuta 2009 kello 9, 13 ja 15, 17. Esityslista, joka on julkaistu tämän istuntoviikon, se on julkaistu tämän istuntoviikon esityslistalla ja internetillä.